Ensimmäiseksi Krimin ja erityisesti Krimin tatarien ihmisoikeustilanne. Kappale seitsemän. Tähän on suullinen tarkistus edustaja Plinkovicilta. Kollega Plinkovic. Kollega Plinkovic. Kiitoksia puhemies. Mitä tulee suulliseen tarkistukseen kohtaan seitsemän? Tämä on pelkkä tekninen korvaus osalausetta, josta sovittiin neuvotteluissa. Ja siinä vain tästä tekstistä on sovittu kaikkien ryhmien kesken. Kiitos. Dank. Kiitoksia. Tästä siis ei ole tarpeen toimittaa äänestystä. The original text. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Teksti kokonaisuutena nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Angenommen. Hyväksytty. Seuraavaksi kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslausuma esitys Bahrain, Mohamed Ramanin tapaus, kappale kolme puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Johdantason kappale A puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. on kappale O puolesta vastaan tyhjää ty. esitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi yhteinen esitys kuudelta poliittiselta ryhmältä tarkistus yksi puolesta. äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Päätöslausuma esitys kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi ulkoasianvaliokunnan päätöslausumaesitys kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kappale 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 18 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kappale 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale, tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 30, alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Teksti kokonaisuudessaan niin äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi jälleen ulkoasianvaliokunnan Päätöslausumaesitys äh, Kosovo yhdentyminen, äh, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kollega Lunacek, äh, työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Seuraava tarkistus, joka on EPPltä. Siitä päästiin kompromissiin ennen kuin äänestys alkoi. Haluaisin kiittää esittelijää, varjoesittelijää itse asiassa EPPstä siitä, että hän hyväksyi sen, että vetää oman tarkastuksensa pois, heidän tarkastuksensa kahdeksan, ja sopii siitä, että otamme pois vain alkuperäisen kappaleen, sen kohdan, joka toteaa, että vetoaa tämän säädöksen vetämiseksi pois. Haluan kiittää kaikkia varjoja joiden kanssa pääsimme sopimukseen. En ehtinyt teidän kanssanne keskustella, koska kaikki tämä tapahtui viime hetkellä ja pyydän teitä vain hyväksymään tämän. Kiitos. Vastustaako joku? Ei, joten voimme äänestää kappaleesta kuusi. Ja täällä oli vastalause Adaktuson. Uh, Puhemies, EPPn puolesta hyväksyn rouva Lunacekin ehdotuksen. Näin toimitamme äänestyksen ähm, alkuperäistä tekstistä kappale 6 ilman tuota Lunacekin lukemaa tekstiä puolesta vastaan. Tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkastus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti epäselvää. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna nimenhuuto äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten äh, yhteinen päätöslausumaesitys viideltä ryhmältä Libyan tilanne tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale kuusi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kappale 11, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ja ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 12, alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1, nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Abgelehnt. Antrag 9 dafür. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Johdanto-osan kappale A. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys aluekehitysvaliokunnalta Saariasema. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tartus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Tarkistetaan kolme. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys aluekehitysvaliokunnalta paikallisia alueviranomaisten rooli Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa eri rahastoissa. Kappale 2, alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Teksti kokonaisuudessaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselmaesitys liittyen Jemenin humanitaariseen tilanteeseen. Meillä on ensin ECR-ryhmän teksti äänet puolesta. Edustaja Preda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies eri ryhmien neuvottelijat pääsivät sopimukseen niin, että pyydettäisiin tämän äänestyksen lykkäämistä seuraavaan miniistuntoon. Kiitos, että hyväksytte tämän. Haluaisiko joku kannattaa tätä ehdotusta? Te haluatte siis äh, kannattaa tätä ehdotusta, kollega Howitz. Thank you very much. Kiitos. Johdin neuvotteluja tästä päätöslauselmasta. Se on nyt esityslistalla ryhmäni pyynnöstä. Ja kun keskustelin EPPn ja SD-ryhmän kanssa, me yhdessä tuemme tätä vain kaksi viikkoa. Nyt on humanitaarinen katastrofi Jemenissä. Me haluamme, että parlamentti selkeyttää oman kantansa. On selkeä väite Afetista tullut ja uskomme, että että me, jotkut pyrkivät lykkäämään äänestystä, jotkut antavat ymmärtää, että tämä parlamentti on mukana tällaisessa eh, suunnitelmassa. On hyvä kuitenkin, että meillä on tällainen kanta. Olen todella kiitollinen, että EPP on allekirjoittanut yhteisen tekstin, johon aikaisemmin eivät pystyneet sitoutumaan, mutta nyt kuitenkin. Tämä on paras tapa kuitenkin vaikuttaa siihen, mihin me uskomme. Kiitos. Um Castaldo Smith halusi jo vastustaa tätä, joten Smith. Puhemies, kunnioitan esittelijöitä, mutta emme ole lykkäyksestä samaa mieltä. Jo, Jemenin tilanne on vakava. Olemme työstäneet päätöslauselmaa pitkään. Parlamentissa on enemmistö edistyksellisen kannan tukena. Ihmiset kuolevat joka päivä. Ei ole mitään hyvää syytä lykkäämiselle. Päätöslauselma on aivan hyvä tällaisena. Meillä on parlamentissa enemmistö vahvalle kannalle. Ei ole hyviä syitä lykkäykselle. Toivon, että äänestämme tänään. Kiitokset. Nyt äänestämme lykkäämisestä. Kuka haluaa lykätä äänet puolesta? Vastaan. No, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Eli tämä äänestys lykätään seuraavaan istuntoon. Seuraavaksi kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslauselma esitys ISISin järjestelmästä toteuttaa uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurha. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 10, alkuperäinen teksti, nimen huutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Teksti kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestyskin on äänestetty. Seuraavaksi äänestysselitykset, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin tavallista pyytäisin, että kollegat poistuvat salista rauhallisesti, siis ne, jotka äänestysselityksiä eivät halua antaa.